tästä ja ilmoitan teille, että eilisen pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat jo saatavilla, mikäli pöytäkirjan on huomatettava, ei, ei ole hyvä, mutta ilmoitan, että